ISF kohdalla nämä kohdat on otettu esille. Meillä on myös kaksi erityistä ongelmaa, jotka huolestuttavat meitä erityisesti. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että tavallisesti monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 2014-2020 tarkoitus on, että suuri osa kuluista kohdistuu ilmastonmuutoksen, vasta- ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristön suojeluun. Vuonna 2019 tehdyt esitykset vastaavat tähän tavoitteeseen, mutta sen jälkeen eivät. Yleisesti ottaen olemme koko tämän ajauksen puitteissa ongelmissa, sillä emme saavuta 20 prosentin tasoa koko monivuotisen rahoituskehyksen keston aikana. Jotkut kollegat ovat päässeet sellaisen päätelmään pitkän työskentelyn rupeavan tuloksena, että jotta päästäisiin tulokseen, meidän täytyisi vaatia lisärahoitusta, joka olisi 7 miljardin 464 miljoonan suuruinen. Ja me haluaisimmekin nyt tietää, että pitäisikö joka tapauksessa nyt tällä kuluvalle vuodelle 2018 jolloin alijäämää on 97,6 miljoonaa. Pitäisikö se ottaa huomioon vuoden 2019 budjetissa, koska kolme viimeisen vuoden ajalla tähän on noudatettu tätä pääperiaatetta. suhtaudun tietysti avoimesti tähän keskusteluun, mutta parlamentin täytyy myös ottaa kantaa sitten ja päättää tästä asiasta jotain. Toinen huolenaihe koskee otsaketta kolme. Olette saaneet huomata, että kun kysymys on pakolaisten vastaanottamisesta, eurooppalaiset säännökset eivät ole mitenkään aivan ainutlaatuisen toimintakykyisiä. Ja pakolaiset, jotka ovat tulleet esimerkiksi Italian sata, satamiin, niin äh, siellä on suuria vaikeuksia ottaa näitä vastaan. Olemme saaneet myös huomata, että sitten on kaksi valtiota, yksittäistä vankiloa, valtiota, jotka ovat tehneet hyvää työtä. Vatikaani on niistä yksi, Vatikaanivaltio, en minä ole tässä mitenkään sitä mainosta, ja toinen on Albania. Ja mielestäni olisi aika mielenkiintoista pohtia sitä, että onko Euroopan unionin äärialueilla olevat maat, jotka ovat kiinnostuneita jossain vaiheessa liittymään Euroopan unioniin, pitäisikö niiden saada jonkunnäköistä rahoitusta, kun ne vastaanottavat tietyn määrän pakolaisia? Minä olen sitä mieltä. Minä olen siis sitä mieltä, että nimenomaisesti Albanian tapauksessa tämä olisi täysin hyvä asia Aivan kuten rahoitusta saa sellainen Euroopan unionin jäsenvaltio, joka näitä pakolaisia ottaa vastaan. Eli esitän nyt tämän pohdittavaksi, kun pyrimme neuvotteluissamme tässä budjetissa löytämään sellaiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan vastata tähän huolenaiheeseen. Tässä on oikeastaan se, mitä tässä vaiheessa halusin sanoa, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos näistä täsmennyksistä ja lupauksista, herra Tarant. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Suurin osa kritiikistä on jo esitetty täällä kollegojen puheenvuoroissa. Vaikea olla eri mieltäkään heidän kanssaan. Oikeastaan mahdotonta olla eri mieltä. Toiseksi, kuten tiedätte, tässä valiokunnassa olla vähän yliradikaalikin. Ja jos haluaisit tämän jotenkin haastaa, niin minä olen kyllä kaikin keinoin teidän puolellanne, että voitaisiin tällainen kovin tiukka kanta haastaa. Ihan vain yksi kommentti esittelijälle, jota muuten onnittelisin yhtä lämpimästi kuin Rova Holmer ja muutkin. Tiedän, että sen lämpimämmin ei voi onnitella ja kiittää kuin Monika kiittää ja onnittelee. No joka tapauksessa en sinällään kyseenalaistaisi tätä rahaa, joka on käytetty Turkin poliittiseen uudistamiseen. Mitä Erdogan sitten tekeekään, niin ei se nyt ole kauhean poliittista uudistamista. Ehkä pitäisi tässä olla vähän varovaisempi. Se on oikeastaan ainoa huomio, jonka sitten siinä Muutoin vedetään yhtä köyttä. Merci. Kiitos, kiitos herra Tarant. Varjoesittelijät ovat pääset ääneen, ne jotka ovat läsnä olleet ja sitten ne, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Heikki, herra Sarvama ensin. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa siitä syystä. Äh, siis saataisiin kuulla aivan hetken. Siihen on nimenomainen syy. Minä olen luonnollisestikin samaa mieltä kaikesta siitä kritiikistä, joka on osoitettu neuvostoa kohtaan. Komissio ei ole uskottava ja anteeksi, neuvosto ei ole uskottava ja meidän täytyy tällainen toiminta lopettaa. Mutta siis pyysin puheenvuoron siitä syystä, että ja pyytäisin teitä kaikkia pohtimaan tätä nimenomaan, koska tämä ei ole ollenkaan tärkeä asia. Otsakessa neljä Tämä kuuluu yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kriisinhallinnossa, siviilikriisinhallinnossa neuvosto tekee leikkauksia. Tämä voisi ratkaista ihan valtavia ongelmia maailmassa, jos oikein katsoo, että mistä tässä on kysymys. Ja nämä ihmiset pyytävät muutama sata tuhatta euroa, jotta tehtäisiin aivan vallankumouksellisia asioita konfliktien ja sotien ehkäisemiseksi maailmassa. Ja neuvosto leikkaa 5 miljoonaa euroa. Minusta olisi hyvä lisätä sen toinenkin 5 miljoonaa, mutta ainakin näin tulee tehdä. Halusin nimenomaan tähän viitata, tähän nimenomaisen kysymykseen. Merci, merci monsieur Sarvamaa. La parole est... Kiitoksia herra Sarvamaa ja sitten herra Valle. Kiitoksia ihan nopeasti. Minä olen ryhmäni varjoesittelijä yleisessä talousarviossa, muissa elimissä. Voin kuitenkin kommentoida minäkin joitakin näkökohtia, joita sekä esittelijät toi esille sekä kollegatkin. Ja, ja mitä Alden de press varsinkin toi esille – kun ajatellaan kuinka paljon Euroopan unionin ulkopuolellakin maita, jotka ovat osoittaneet solidaarisuuttaan, kun ajatellaan Euroopan arvojen puolustamista, kun jotkut muut maat eivät halua huomioida autakseen, ei pelkästään Italia, vaan kaikkia muita maitakin, jotka ovat ulkorajoilla, joissa on näitä paineita tämän ongelman kanssa, joka on kuitenkin hoidettava yhteisesti. Tämän tyyppinen ehdotus voisi ehkä löytää tukea meiltäkin. Joka tapauksessa kuitenkin unionin kaikkien maiden pitäisi kantaa kortensa kekoon, kantaa moraalinen velvollisuutensakin tällaisessa Eurooppa-hankkeessa, joka on nyt yhä enemmän menettämässä merkitystään ajatellen, mikä sen lähtökohta oli hengessä. Ja no mitä tulee Italiaan sitten, niin täällä on moni nostanut ääntään kun ajatellaan näitä lukuja, jotka ovat aika merkittäviä, ajatellaan pk-yrityksiä, ilmastonmuutoksen torjumista, kestävää kehitystä, kaikki siis teemoja, jotka koskevat meitä kaikkia. Ja ehkä pitäisi sinne panna riittävästi rahaa viedäksemme näitä ohjelmia eteenpäin. Ja se on yhtenä johtotähtenä jatkossakin Euroopan unionin kulttuuri ja koulutus niin ikään. Vielä haluaisin vahvistaa joitakin budjettikohtia, esimerkiksi välimeren käytävää, koska on todellakin syytä lisätä tätä osaa, kun ajatellaan sitä keskustelua, joka nyt käydään toimielintenkin kesken, niin parlamenttiin ainakin pitäisi tuoda äänteen, ääntään esille. Mitä tulee muihin elimiin, niin me olemme aina esittäneet leikkauksia herra Ryypik sen hyvin tietää liittyen hallintokuluihin. Mielestämme on hyvä tehdä tällaisia leikkauksia niin, että voitaisiin sitten osoittaa näitä varoja muualle. Ajatellaan esimerkiksi, kuinka paljon aina menee lisätalous, lisätalousarvioesityksiin vaikka aina kuitenkin toiveita ja pyyntöjä paljon enemmän parlamentinkin puolella. Varmasti tälläkin enemmän vielä voitaisiin tehdä, mutta että voitaisiin siirtää hallintokuluista johonkin muualle. Että Euroopan unionikin voisi olla tässä esimerkkinä suhteessa muihin maihin, ettei julkiset menot, hallintomenot olisivat liiallisia. Merci, Kiitos herra valle Haluanko joku vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä kattavasta mietinnöstä. Vähentämällä varoja komission neuvosto tekevät samoin kuin edellisessä budjetissa. Eli voin olla samaa mieltä kaikkien muiden kanssa siitä, että tämän ei tulisi sallia tapahtuvan. Uviselkamat leikkaukset, pk-yrityksiin, horisontti 20, 20 ja niin poispäin. Nämä varat siirrettiin äh, muualle, olettaisin. Eli kysyisin esittelijältä, että tietääkö hän, mihin komissio on suunnannut nämä varat? Kesäloman aikana keskusteltiin paljon Brexitistä. Ja ehdottaisinkin, että tämä mietintö laitettaisiin valiokuntamme esityslistalle mahdollisimman nopeasti jotta voisimme saada tämänhetkiset tiedot sen suhteen, missä neuvotteluissa mennään ja mitä rahoituksellisesti tapahtuu, sillä tämähän vaikuttaa vuoden 2019 ja sen jälkeisen budjettiin. Merci, madame. Kiitoksia, Rova Sulin. Joku muu vielä? Ei? Ei. Non, eh bien... Euh, Ei siis. No henkilökohtaisesti esittäisin vain hämmästykseni liittyen neuvoston leikkauksiin. En ole ihan varma, onko nyt tässä vaiheessa tilanne sellainen, että useimpien jäsenvaltioiden poliittiset instanssit ovat olleet mukana kauheasti, paitsi tämä rituaali, niin että siellä on, on Koreper mukana ja edustustot ja sitten ehkä vesimiehet pitäisivät pahana, jos ei tehtäisi ne rituaalinomaisia leikkauksia. Tämä tavalla kuuluu tähän, mm, anteeksi nyt vain naurettavaan peliin. Ei voida pitää poliittisia puheita painopisteistä ja sitten kääntyä itseään vastaan näillä leikkauksilla. Jos haluamme neuvoston tässä vakuutella, varmastikaan ne sovittelu ei käy helpoksi, niin me joudumme miettimään hyvin selkeää viestiä parlamentissa, miettiä tiettyjä joitakin painopisteitä, jotka saavat vastakaikua myös kansalaisten parissa. Minä uskon, että nämä kysymykset, jotka liittyvät maahanmuuttoon, ansaisivat kyllä keskustelussa keskeisen aseman, varsinkin kun ajatellaan tulevaa vaalikampanjaakin. Eli tässä meillä täytyy olla kannat, jotka eivät ole millään muotoa epäselviä, ja päästään eroon siitä käytännöstä, joka tähän asti vallinnut niin tavallaan niin kuin nolla-asteen koherenssia Euroopan unionissa, varsinkin kun ajatellaan Italian vaalejakin. Sisiliassa 2015 käytiin, ja tämä oli kaikki ennustettavissa varsin hyvin – Eli meidän kantamme täytyy pystyä selittämään myös ihmisille. Ei liikaa painopisteitä, koska liikaa painopisteitä merkitsee sitten, että kaikki menee nurin. Täällä puhuttiin myös liittymistä edeltäviä toim- toimista. Ajatellaan, jos joku haluaa Turkin liittyvän unioniin, niin Turkin hallinnon kanssa ei ole mitään yhteistä. Ajatellaan aikanaan, kun tämä toive esitettiin ja mikä tilanne on nyt. Ehkä tässä olisi hyvä tehdä jotakin oikaisuliikkeitä ja tehdä johtopäätökset myös budjetissa. Me olemme vahvoja vain, jos poliittinen puhe myös vastaa toimia. Ja tässä meidän täytyy taistoon käydä. Minä uskon, että neuvosto kyllä joutuu seuraamaan meitä. Jos me pidämme kiinni tästä linjasta painopisteissä, ehkä pitäisi viettiä, miettiä myös niitä kansalaisia, jotka kärsivät joissakin budjettikohdissa niin, että voitaisiin edelleen osoittaa, että maapalloistunut liberalismi on nyt törmännyt rajoihinsa. No niin. Herra Viotti vielä lopuksi, joka voi vetää langat yhteen keskustelusta. Ei kun anteeksi, ennen kuin päästään yleisesittelijän ääneen. Ehkä herra Presa komissiosta voitaisiin kuunnella myös. Merci, monsieur le président. Euh, brièvement, simplement pour... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin vain painottaa sitä, että näkemyksessä on yhtenäväisyyttä yleisesittelijä teki ja muidenkin puheenvuoroja kun kuunteli. Komission ehdotus perustuu analyyseihin, kun, on tar- kun komissio on tarkastellut nykyisiä tarpeita. Aina ei ole ollut helppoa neuvoston tekstistä tunnistaa niitä kantoja, joita poliittisesti neuvosto on antanut. Komission puheet ja luvut eivät vastaa toisiaan. se, mitä parlamentin puolella ollaan valmistelemassa ja se, mitä neuvosto on tehnyt, niin eh, nyt ollaan menossa neuvotteluvaiheeseen pikkuhiljaa ja sovittelun. Nyt on hyvä lähettää sellainen viesti, että unioni toimii ja se toimii aktiivisesti, se on merkittävä voima. Ja vuonna 2019 aikana tapahtui lukuisia asioita. Iso-Britannia lähtee unionista. Ja toivon mukaan sovittelussa saadaan aikaan hyväksyttävä tulos, joka sitten on kummankin vallankäyttäjän mahdollinen hyväksyä. Me pyrimme toimimaan tässä neuvotteluiden helpottajana. Ja toivon mukaan sitten, kun sovitteluun mennään, voimme tehdä yhdessä työtä juuri tämän suuntaisesti. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur président. Kiitoksia. Nyt kun on kuultu komissiota, niin Raviotti lopuksi keskustelun päätteeksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille hyvin tärkeistä puheenvuoroista ja ehdotuksista, joista voin olla kyllä samaa mieltäkin – Toivottavasti myös seuraavana viikkoina olemme samaa mieltä seuraavassa vaiheessa, ei pelkästään muodollisesti, vaan epävirallisemminkin. Tähän asti ainakin on nähty paljon mielenkiintoa ja varmasti sitä enemmänkin tarvitaan jatkossa. Muutama sana vastauksena vähän täsmällisemmin liittyen joihinkin yksittäisiin kohtiin, joita tuli esille. ja miten nyt sanoisin sen, josta olemme kyllä paljolti samaa mieltä luonnollisesti. Olmajärille sanoisin, että meidän pitäisi tehdä tällaisia oikaisuja. Ja kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja neuvoston välissä suurinta politiikassa, minä toivon, että tästä päästäisiin yksimielisyyteen äh, neuvoston kanssa ja ainakin Itävaltaan oltava mielin sovittelua ajatellen – ja mekin olemme tätä miettineet. Toivottavasti tästä päästäisiin yksimielisyyteen. Ja toivottavasti myös jäsenvaltiot keskenään pääsevät yksimielisyyteen tästä politiikasta, joka on tärkeää kansalaisille. Ja mitä sitten halutaan saada irti unionin talousarviosta. Kaikki puheenvuorot olivat kovin mielenkiintoisia. Kiitos Kolmelille, Tarantille, Sarvamaalle – Sulinillekin sanoisin, että Brexitin vaikutukset 2019-2020 ei välttämättä näy vielä, että onneksi tai epäonneksi emme ole joutuneet tätä miettimään tässä vielä. Ehkä seuraavissa vaiheissa sitten sitä joudutaan miettimään seuraavassa MRKssakin. prele kaksi vastausta. Ensinnäkin minua kiinnosti kovasti se, mitä hänen avustajansa ovat tehneet, nimittäin selvityksen, että miten päästään 20 prosentin investointeina ympäristöön. 7 miljardia kai tarvittaisiin ymmärtääkseni vielä neuvostolta. Jos voisit ehkä tämän selvityksen minullekin toimittaa, voisimme yhdessä siihen paneutua ja näin meillä olisi parlamentilla yksi tavoite lisää yhdessä. Ja sitten tämä toinen asia, jonka edustaja otti esille, tai oikeastaan ehdotus, jonka De Persis siis teki, en mene siihen yksityiskohtaisemmin vielä. Italian kysymyksiä varsinkaan haluat tähän ottaa sen enempää esiä, esille. En tätä halua ottaa, mutta kuitenkin sen toisin esille, että voitaisiin kyllä ajatella, että meillä olisi käytössämme välineitä niiden maiden hyväksi, jotka ovat unionin ulkopuolella, mutta kuitenkin auttavat Italiaa, Espanjaa, unionia selviytymään tästä niin sanotusta maahanmuuttokriisistä. Ehkä näinkin voidaan ajatella. Mutta ei pidä kuitenkin, sit, jos ajatellaan Albaniaa, niin sitten on kyse puolestaan kaikkein köyhimmistä maista Euroopassa – joka on hyvissä vaikeissa olosuhteissa ja pyrkii mitenkin pääsemään käsiksi myös Euroopan talouteen ja pyrkii tavallaan myös unioniin. Se on hyvin köyhä maa, joka on osoittanut täällä edelleen solidarisuutta Italialle, koska vuosia sitten Albaniasta lähti paljon, kymmeniä tuhansia kansalaisia meidän maahamme. Eli tämä oli solidarisuuden ele Euroopalle. Ja kuten Valli totesi, on kymmeniä maita Euroopassa, jotka ovat paljon rikkaampia kuin Albaania, joiden pitäisi myös kantaa vastuunsa. No sitten mitä tulee Vatikaaniin? Vita, Vatikaani on tehnyt tärkeän elen sekin. Tämä oli 100 miljoonaa, joka käytetään Italian alueella, Italian pakolaisten parissa. No kiitos vielä kaikille yhteistyöstä tähän asti. Minä toivon, että pystyisin tekemään yhteistyötä jatkossakin alkaen ensi viikolla. Merci. Kiitos herra yleisesittelijä. Kiitos siitä, että koordinoitte meidän toimijamme niin, että ne olisivat tehokkaita. Ja muistuttaisin, että erityisvaliokunnat ja sitten vielä yksittäiset jäsenet, jotka haluavat, voivat huomiseen mennessä, puolipäivän mennessä tehdä tarkistuksia tarkistuksiin liittyen. Noin kantaa sitten 6. syyskuuta puolestaan poliittisille ryhmille on määräaikaa. Ja tämän muistutuksen jälkeen toteaisin, että äänestys toimitetaan tässä valiokunnassa – 24-27. syyskuuta viikolla ja sillä viikolla 24. 56 päivä, ehkä seitsemäskin päivä, koska me joudumme ottamaan kantaa paitsi 2019 yleistarvioesitykseen, niin myös alakohtaisiin mietintöihin MRKssa 2020 jälkeen. Nyt puheenvuoron saa kollegaamme Kristoffuru aiheena EUn solidarisuusrahasto. Tarkoitus on saada käyttöön varoja ennakkomaksujen maksamiseksi. Mahdollisimman nopeasti herra Kristofru, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την πολιτική μου ομάδα που με ανέθεσε να είμαι εισηγητή. για... Kiitoksia. Haluaisin kiittää sekä komissiota että poliittista ryhmääni niin on ollut todellinen etuoikeus saada olla esittelijänä tässä erittäin tärkeässä aiheessa. Nyt kun siirrytään vuoteen 2019. Vuonna 2014 päätettiin, että Kysymys on siitä, että vastataan hyvin kiireellisiin kysymyksiin, luonnonkatastrofeihin ja niin poispäin maassa, jossa ne tapahtuu. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska se merkitsee sitä, että meillä on nyt sellaiset varat, joiden avulla voidaan tarjota hätäapua maille, e, jotka toimivat. Ja tästä syystä solidarisuusrahasto on äärimmäisen tärkeä osa rahoitusta. Ja se on tärkeä osa solidaarisuusvälinettä. Ja sen avulla näytetään, miten tärkeitä kysymyksiä nämä meille ovat. Me pyrimme siis siihen, että tähän rahoitukseen saadaan, äh, tai tähän rahastoon saadaan enemmän varoja ja että se on joustavampi. Se on meidän tavoitteemme. Äskettäin sitten meillä on ollut maita, useitakin, jotka ovat joutuneet kokemaan luonnonkatastrofeja Mehän tiedämme, mitä tässä on tapahtunut esimerkiksi uusissa jäsenvaltioissa kesän aikana, Kreikka esimerkkinä. Siellä on ollut sellaisia maastopaloja jotka, ja metsäpaloja, jotka ovat aiheuttaneet monen ihmisen kuoleman. Me haluamme kyetä tukemaan näissä tilanteissa. Niin, että voimme tukea kaikkia maita tämänkaltaisissa tilanteissa. Samalla meillä on myös sitten ilmastonmuutoksen pitkäaikaisvaikutukset, jotka ovat eittämättä vakavat monissa maissa. Minun maassani esimerkiksi kärsitään todella suuresta kuivuudesta, koko historian suurimmasta kuivuudesta. Ja siksi on tärkeää, että meillä olisi rahasto, joka mahdollistaa hätäavun saamisen. Ja käsittääkseni, koska meillä on vähemmän sateita, niin ja koska sääilmiöt ovat sattumanvaraisempia, niin meidän täytyy kyetä myöskin toimimaan joustuvasti näissä suhteissa. Tästä syystä se merkitsee sitä, että meidän täytyy myös kyetä ylittämään joitakin näistä perinteisistä byrokraattisista esteistä, jotka meitä estävät toimimasta joustavasti ja meidän tulee kyetä vastaamaan nopeasti tukipyyntöihin, joita tulee jäsenvaltioista. Eli meidän täytyy kyetä saamaan Kreikalle ja Syprokselle hätärahoitusta nopeasti. Nyt tietysti on muitakin maita, jotka kärsivät luonnonkatastrofeista, koska esimerkiksi sadetta ei ole ollut riittävästi. Ja tästä syystä on niin tärkeää, että me voimme saada käyttöön vaadittavat varat jotta voimme sitten auttaa niitä, jotka todella tätä apua tarvitsevat. Sehän heijastelee yhtä näistä Euroopan unionin perusarvoista. Kiitos herra Kristofforo. Sitten puheenvuoron saavat varjo esittelijät. SD-ryhmästä ei ole paikalla. Ja sitten kansanpuolue. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässäkin tapauksessa haluan lämpimästi kiittää esittelijää hänen laatimastaan mietinnöstä. Toden totta, meidän täytyy voida toimia EU-ssa hätätapauksissa, niitä autamme ihmisiä. Ja tätä varten täytyy olla riittävä rahoitus käytettävissä. Uskon, että voin pitää puheenvuoron aivan lyhyenä. Meidän täytyy solidarisesti seisoa yhtenä rintamana muiden tukena. Merci. Kiitos, herra Kolmel. Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla tänään. Eli sitten muut, jotka haluavat esittää näkemyksensä. Rouva García Zaval. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä nyt ollaan kolme varttia edelleen aikataulusta, siksi varmaan puuttuu niin paljon varjoesittelijöitä, mutta on ihan vain No kerrankin. Pero solo para decir que el grupo socialista apoya. Eli SD haluaa totta kai tukea tätä määrärahaa. Merci, pas Kiitos. Ei muita näkemyksiä. No niin, esittelijä, haluatteko päättää keskustelun? Qui a suscité, uh, entre très... Aika lailla sopu syntyy, etten sanoisi jopa yksimielisyys ehdotuksenne tueksi. Olkaa hyvä. Minä uskon, että poliittinen viesti on erittäin tärkeä. Kaikki siis tukevat, että solidaarisuusrahastosta tulisi todellinen solidaarisuusrahasto. Tämä rahasto on hyvä ottaa käyttöön, että voitaisiin vahvistaa tavoitteeseen pääsyä. Merci. Kiitos. Näin päättyy keskustelu tästä. Sitten määräaika tarkistuksen jättämiselle herra Kristofforun mietinnölle on 28. syyskuuta puolelta päivin. Äänestys toimitetaan budjettivaliokunnassa 21. tai 2. marraskuuta. Se vielä vahvistetaan. Ja noin periaatteessa marraskuun toisessa täysistunnossa täysistunto ottaa kantaa tähän. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollegamme Ivana Maletic. Euroopan globalisaation rahaston varojen käyttöönotto pankkiutussa alkomaissa. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Alankomaat tekivät hakemuksen 23. helmikuuta 2018. 1324 ihmistä oli irtisanottu pankkisektorilta. Tämä oli syynä. Kannattaa mainita, että tämä oli ensimmäinen hakemus tällä alalla, eli rahoituspalveluiden alalla, sen jälkeen kun globalisaation rahasto perustettiin. Komissio sai arvensa päätöksen 20. heinäkuuta 2018 ja ilmoitti johtopäätöksistään meille 20. elokuuta 2018, joten reagoimme erittäin nopeasti. Me nyt tänään pystymme keskustelemaan asiasta. Ehdot, jotka ovat mukana EGF-asetuksessa, osoittavat, että alkomailla on oikeus 1,2 miljoonaan euroon, eli 60 prosenttiin kokonaiskustannuksista, joita koituu Kustannuksia on 2 miljoonaa. 20 yritystä on kyseessä, pankkialan yritystä. Ja ne ovat linkittyneet, taikka niiden tilanne johtuu maailmanlaajuisesta rahoitus- ja, rahoitus- ja talouskriisistä. Alankomaiden pankkiala on joutunut vaikeuksiin, koska tuottavuus on heikentynyt ja juuri alueellisista että paikallisista toimistoista on irtisanottu väkeä ja myöskin nettipankkipuolelta. 1324 ihmistä menetti siis työpaikkansa kriisin vuoksi. Vain 450 heistä saa tukea erityistä toimista, joilla pyritään parantamaan heidän mahdollisuuksiaan päästä uudelleen mukaan työmarkkinoille. Viranomaiset selittivät, että vain kaikkein haavoittavaisimmat henkilöt, heikoimmassa asemassa henkilöt saavat tukea egf rahoituksista mutta että kaikkia kuitenkin autetaan. Toivon mukaan muutkin kollegat tukevat tätä päätösauselmaa ja hyväksyvät päätöksen, joka on liitetty tekstiini. Haluaisin vielä toistaa sen, mitä lukee päätösauselmassakin. Me vetoamme komissioon, että komissio varmistaisi, kaikkien asiakirjojen julkaisuun, joka liittyy, jotka liittyvät IGF e päätöksiin. Kyse ei pelkästään avoimuudesta, vaan myös mahdollisuudesta jakaa tietoja ja hyviä käytänteitä levittää laajemmaltakin. Kiitos. Merci, madame le rapporteur. Kiitos esittelijälle. Haluaako joku ottaa kantaa tähän ehdotukseen? Tämä on ihan uutta, että pankitkin voisivat käyttää hyväkseen. Joo. Kunhan tässä noudatetaan vain sääntöjä. Mutta ehkä voisi kuitenkin vähän miettiä tätä sääntöä. kun ajatellaan Brexitiäkin varmasti sitten ehkä päästään paremmalle puolelle joten sitin mahdollisia erottamisia, mutta kysymysmerkkiä voi esittää. Ainakin 500 erottamista tarvitaan. Jos otetaan pientä yritystä, niin tavallaan menee sivusuun nämä rahat. Eli tarvitaan paljon väkeä, muuten se ei toimi. Ehkä olisi hyvä miettiä EGRn sääntöjä. Kukaan ei halua puheenvuoroa. Ja vielä toteaisin, että keskustelu on siis toim- käyty. Tarkistukset on toimitettava 7. syyskuuta puolen päivän mennessä. Äänestys mitään täällä 24. tai 7. tai 24-27. syyskuuta. Ja lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa otetaan tähän kantaa. Kiitos. Rouva Maletic. Näin päästään 2018 lisätalousarvioon numero 5. Liittymistä valmisteleva väline Turkille ja tukisille Esittelijä Sigrid Muresan saa puheenvuoron. Thank you, Mr. President, and, um... Kiitoksia, Hyvä puheenjohtaja, mukava nähdä teitä ja kollegoita näin kesätauon jälkeen. Komissio siis ehdottaa meille lisätalousarviota 5, jossa sisältää, joka sisältää kaksi erilaista osiota, jotka poikkeavat toisistaan. Ensimmäinen niistä koskee Turkkia. Kuten tiedätte, kun hyväksyimme EU-budjetin vuodelle 2018, teimme päätökset, seuraavat päätökset suhteessa Turkkiin leikkasimme 100 miljoonalla eurolla liittymistä edellyttäviä rahoitusta ja laittiin lisää 70 miljoonaa varaumiin maksusitoumusmäärärahoihin ja 35 miljoonaa maksumäärärahoihin. Ja näin tehtiin, koska demokraattisten standardien ja ihmisoikeuksien lehdistönvapauden, ilmaisunvapauden suhteen Turkki ei ole siirtymässä kohti Eurooppaa, vaan päinvastaiseen suuntaan. Ja sitten päätettiin laittaa rahat varomin ja sanottiin, että rahat sanan käyttöön, jos saadaan nähdä selkeää edistystä ihmisoikeuksissa, demokratiassa, lehdistövapaudessa ja niin poispäin. Komission vuosikertomuksen mukaan, siis komissio on se nyt julkaissut tämän jälkeen, ja siinä tulos on kielteinen mm, vielä yksityiskohtaisemmin. Siinä ihan selkeästi tehdään päätelmä että oikeusvaltioperiaatteessa, demokratiassa ja ihmisoikeustilanteessa on menty vielä taaksepäin. On siis selvää, että nimenomaan näiden ehtojen pohjalta, jotka tässä kuvailemme, varamarahoja ei voida käyttää. Ja nyt komissio ehdottaa siirrettäväksi näitä varoja seuraavalla tavalla. 70 miljoonaa ne siirrettäisiin, niistä 28 miljoonaa Afrikan hätärahaston Pohjois-Afrikka-osioon, jotta voitaisiin olla kuromassa umpeen rahoituskuilua, joka siellä on olemassa 225 miljoonaa 2019-2018. Ja meidän täytyy tulevaisuudessakin löytää ratkaisuja, jotta tämä kuilu voitaisiin kuroa umpeen 42 miljoonaa Jordaniassa käytettäväksi korkeakoulutukseen, sosiaalisen suojeluun, ja terveydenhoitoon syrjäläisille pakolaisille. 35 miljoonaa maksumäärärahoina komissio ehdottaa, että ne siirretään humanitaariseen apuun, jotta voitaisiin vastata niihin tarpeisiin, jotka ovat syntyneet budjetin vahvistamisen suhteen sitoumuksissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Minun käsitykseni siis on se, että komissio ehdottaa tehtäväksi aivan oikein. Raha tarvitaan juuri siellä, missä komissio sinne ehdottaa siirrettäväksi. Ja tämä koskee esimerkiksi tommuksia tämän rahoja. Ja siksi minä ehdotan, että me tukisimme tätä komission lähestymistapaa. Toinen osio tässä on se, että meillä on myönnettävä yksi lisää virka verkostovirastolle. Siellä tarvitaan yhtä lisää henkilökuntaa, joka vastaisi sitten EU-aloitteen WIFin täytäntöönpanosta. Tämä voidaan rahoittaa sitten viraston budjetista, eikä se vaadi mitään lisämäärärahoja. Eli se on budjettineutraali toisin sanoen. Ja tuo virka täytetään lähetetyllä työntekijällä komissiolta. Eli toisin sanoen meidän täytyy antaa mahdollisuus yksi virka siis tälle virastolle, jotta voidaan tämä asia hoitaa, mutta se ei maksa mitään ylimääräistä, koska budjetti on olemassa. Myönteinen suositus siis tässä suhteessa ja kaiken kaikkiaan ehdottaisin, että me äänestämme tämän ehdotuksen puolesta. Kiitos yleisesittelijä. Kiitos näistä ohjeista, joiden myötä voimme sitten hyväksyä tämän ehdotuksen. Puheenvuoron saa varoesittelijät herra Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Sigridia esittelijää hän teki jälleen kerran erittäin hyvää työtä. Toimitti meille arvokasta tietoa. Vain, voin vain tukea se, mitä hän sanoi, koska Turkissa olosuhteet ovat valitettavasti merkittävällä tavalla heikentyneet ja tästä täytyy tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Ja mikäli on menestyksekkäitä hankkeita EU-ssa, kuten hankkeet, jotka tuottavat tulosta, niin tietystikin niitä täytyy rahoittaa jatkossakin. Mutta tällä hetkellä olen halukas hyväksymään se, mitä esittelijä ajaa takaa. Merci. Kiitos, herra Kölmel. Haluatko joku muu puhua? Je pense que l'absence... Ilmeisesti yleisesittelijä, kun ei puheenvuoropyyntöjä ole, niin se kyllä osoittaa yksimielisyyttä yksimielistä hyväksymistä. Herra Presa, voisitteko jotain kertoa lisää komission näkökulmasta? Um, eh, merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tähdentäisin vain sen verran yleisesittelijän näkemys on täydellinen. Perustelut ovat samat, joita komissiokin on esittänyt. Nyt on syytä käyttää mahdollisimman hyvin varoja, jotka on budjetoitu tälle vuodelle. Käytetään varsinkin tätä maahanmuuttopaineiden selvittämisen ajatellaan eri väyliä ja miten ylipäätään maahanmuuttovirta voitaisiin hoitaa. Eli voin vain kiittää esittelijää hänen esittämästään kannasta ja ajatellen, että hän myös haluaisi puoltaa tätä lisätalousarvioesitystä niin että se voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mukaan lukien muutokset. Kiitos. Kiitoksia, herra Presa. Valiokunnan vielä toteaisin, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 11. syyskuuta kello 11. Budjettivaliokunta äänestää tästä 24-27. syyskuuta täysistunto ottaa kantaa ensimmäisessä istunnossa lokakuussa Strasburgissa. Olemme noin vajaa tunnin etuajassa. Nyt puheenvuoron saa kollega Dos Santos. Tämä liittyy nimenomaan globalisaatiorahastoon. Tässä vastuuvaliokunta on työllisyysvaliokunta ja se on päättänyt noudattaa nopeutettu aikataulua. Siellä äänestetään 18. lokakuuta. Budjettivaliokunnassa joudutaan hyväksymään oma lausunto kokouksessamme 9. lokakuuta. Siksi haluamme jo tänään käydä tästä keskustelua. Herra Dos Santos, olkaa hyvä. Obrigado, presidente. Também eu me queria associar aos votos de boa reentrada nos trabalhos, bem precisado. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen voidessani esittämän asian. Me puhuimme vuoden 2019 talousarviosta ja rahoituskehyksistä myöskin käydään keskustelua. Tämä osoittaa, että meillä on hyvin paljon tärkeää työtä edessämme melkoinen työrupema. Toivon, että kaikilla oli hieno kesätauko. Ja minun täytyy kyllä sanoa myöskin, että minä olen etuoikeutetussa asemassa, mitä kesän tulee, koska minä pystyn nauttimaan todella hienosta kesästä, toivottavasti kollegat myös. Nyt sitten itse työllisyysvaliokunnan lausunnosta toteaisin seuraavaa. Tässä on tiettyjä aikapaineita, asia täytyy nopeasti saada ratkaistua. Nyt on kyse lähinnä johdantosan kappaleista, joista haluaisin puhua. Nyt voin jo kertoa, että joitakin tarkistuksia tulen tekemään. Tämä ei ole vielä lopullinen ehdotukseni. Tulen vielä työstämään tätä asiaa tulevina päivinä, mutta nyt, nyt on jo nähtävissä, mistä on kyse ja miten aion suhtautua tähän kysymykseen itse. Mistä nyt oikeastaan on kyse? Mitä komissio ehdottaa? Suhtaudun siihen myönteisesti. Kyse on nimittäin siitä, että vuoden 2020 jälkeen pyritään toimimaan paljon laajemmin halutaan parantaa toimintamahdollisuuksia raston suhteen suhteessa nykyiseen. Täytyy määritellä paremmat kriteerit ensinnäkin ja löytää parempia ratkaisuja. Ja toimia tehokkaammin myöskin, senkin pyritään niin, että tulevan seuraavan talouskriisin yhteydessä jäsenvaltiot voivat suojautua kriisiltä rahaston avulla – Haluaisin kiittää jo nyt työtä, jotta poliittisella tasolla parlamentissa on tehty sosiaalisten oikeuksien puolesta. Viime vuosina olemme tehokkaasti juuri tällä saralla toimineet. Globaalisen rahasto tarjoaa uusia mahdollisuuksia myöskin toimia sosiaalisella puolella Tätä pilaria täytyy voida käyttää hyväksi. Kyse olisi lähinnä siitä, että määritään tietyt perusperiaatteet, alueen talouskasvua, joka on kaikki mukaan ottavaa, ympäristön kannalta mielekästä ja sellaista, että parantaa samalla työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalista suojelua. Työllisyysvaliokunta on vastuussa sosiaalisten asioiden pilarista. Itse olen tehnyt joitakin tarkistuksia jo, tai olen niitä laatimassa. Haluaisin poimia niistä esiin vain kaksi tässä yhteydessä. Ne ovat minun mielestäni kaikkein tärkeimmät tarkistukset. Ensinnäkin kysymys, kuinka siirtymä hoidetaan, siirtymäkausi. Tietystikin joissakin tapauksessa, mikä asiat ovat kiistattomia. Silloin täytyy olla mahdollisuus toimia ripeästi, mutta jossakin tapauksessa täytyy voida vieläkin laatia mietintövaliokunnassa. Minun mielestäni tämä on perusperiaate, josta täytyy pitää kiinni. Euroopan parlamentilla täytyy olla pikkuhiljaa enemmän määrä tai enemmän valtaoikeuksia silloin, kun on kyse vallan käytöstä. Tietyissä olosuhteissa parlamentilla täytyy edenkin olla myötämääräämisoikeus näissä tapauksissa niin, että rahastosta ei tule mikään automaatti, e, josta otetaan rahaa ilman, että parlamenttia kuullaan ja ilman, että parlamentti hyväksyy tehdyt ehdotukset. Toinen seikka on yleinen tarkistus SND-ryhmän nimissä – siihen heijastuu että me sel- selkeästi minun näkemykseni. Kyse on perustavasta kysymyksestä, perustavasta kysymyksestä globaalisen yhteydessä, nimittäin kestävyysperiaatteesta. Sitä siinä perään kuulutetaan ilmastonmuutos, täytetään myöskin huomioon ja tasa-arvo. Kyse on siitä, että nämä seikat pitäisi saada suoraan mukaan itse varsinaiseen lakitekstiin, itse asetukseen – Ja mikäli tämä saadaan hyväksyttyä, niin ylipäänsä täytäntöönpanossa pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota näihin seikkoihin. Mitä muihin tarkistuksiin tulee, tulee tekemään vielä muitakin tarkistuksia. Nämä olivat vain tärkeimmät. Ja kenties saattaa olla, että muodollisesti teksti näyttää helpolta, työstää, mutta minä jään kyllä odottelemaan muidenkin poliittisten ryhmien näkemyksiä ja kannanottoja niin, että varjoesittelijät ja muutkin kaikki kollegat voivat tehdä hyvää yhteistyötä keskenään budjettivaliokunnassa normaalisti vallitsevan ilmapiirin vallitessa niin, että hyvä ratkaisu saadaan aikaan. Joo. Kiitos, herra esittelijä. No, nopeus tässä on suurin ongelma. Usein otteeseen olemme nähneet, että kun pyyntö esitetään, niin päätös tulee ehkä vuosi, pari myöhemmin. Eli menettelyt ovat kovin hankalat ja päätöksiä kovin nopeasti voida tehdä. Se on se ongelma. Eli miten voitaisiin menettelyä nopeuttaa? Ehkä yleisemminkin. Tämä nyt on henkilökohtainen näkemykseni toki. Mutta Käsittääkseni, kun tarvitaan ensinnäkin valtava määrä irtisanomisia, niin sitten moni pienempi yritys ei voi nauttia näistä varoista. Ja kuitenkin jos velkaa on, niin pitäisi kaikilla tasoilla tätä hyödyntää. En nyt tarkoita, että pitäisi rohkaista laajoihin irtisanomisiin. Kuka haluaa ottaa kantaa tähän? Person. Je... Ei kukaan. Täsmentäisin kuitenkin vielä, että määräkata tarkastuksen jättämiselle on 11. syyskuuta kello 1, 18. Täällä äänestetään 9. marraskuuta ja periaatteessa työllisyysvaliokunta puolestaan ottaa kantaa tähän 18. lokakuuta, mutta ennen kuin aikatauluasioista pääsin jotain lausumaan, niin voisin vielä kysyä herra Presalta, mikä hänen kantansa, miten voitaisiin menettelyä nopeuttaa? Uh, merci, monsieur le président. Uh, uh, permettez-moi de m'exprimer en anglais. So I would like just to... Uh... Haluan korostaa sitä, mikä on ollut komission seuraava lähestymistapa. Siinä tavoitteena on todellakin ollut se, että yksinkertaistetaan ja nopeutetaan mahdollisimman paljon globalisaation mukautusrahaston käyttöä ja Haluaisinkin painottaa, että kyseessähän on täydentävä EU-tason väline niissä erityistapauksissa, jotka ovat merkittäviä vaikutukseltaan ja jotka vaativat EU-tasoista rahoitussolidaarisuutta ja se täydentää Euroopan sosiaalirahastoa, joka sitten taas on ennaltaehkäisevä osio EU-välineissä, joka avulla mukaudutaan rakennemuutoksiin ja vältetään se, että joukkoirtisanomisia ei tapahdu. Komissio on tässä suhteessa ehdottanut useita parannuksia. Kun tarkastellaan itse menettelyä, niin se mitä komissio ehdottaa on se, että yhdistettäisiin tämänhetkiset rinnakkaismenettelyt, jotka ovat käytössä Yksi ensinnäkin globalisaation mukautumisrahaston suhdella suhteen ja toinen, joka sitten ottaa käyttöön riitorahoituksen tuon siirtoprosessin avulla, jossa parlamentin ja neuvoston täytyy sitten asiasta sopia. Komissio ehdottaa sitä, että, että kaikki tämä yhdistettäisiin yhteen yksittäiseen toimeen, jossa perusteluna ei pelkästään olisi budjettiosiot, vaan myös tämä mobilisaatioosa, Tämä yhdistettynä sitten yksinkertaistettuun arviointiin, joka pohjautuu määrälliseen kriteereihin, eli lähinnä erotettujen tai irtisanottujen työntekijöiden määrä, jolla on oikeus tähän korvaukseen. Tämä sitten yhdessä sen kanssa, mikä olisi tuo siirto. Ja neuvoston ja parlamentin suostumusta tarvittaisiin, kun tämä rahasumma otetaan käyttöön. Tämä kuitenkin tarjoaa sitten parlamentille ja neuvostolle täyden vallan hyödyntää tuota rahoitusta, mutta komissio on sitä mieltä, että tämän avulla se mahdollistaisi noin kuuden viikon ajalliset säästöt, kun tämän projektin parissa työskennellään. Muiden muutosten suhteen komissio ehdottaa myös sitä, että alennettaisiin tuota interventiokynnystä. Artyi on aikaisemmin kysynyt jo tätä, että onko tämä 500, 500 irtisanotun määrä oikea kynnysarvo. Komissio ehdottaa sitä alennettavaksi 250. Kysymys on kuitenkin vielä hyvin merkittävästä määrästä joka oikeuttaisi toimiin EU-tasolla. Lisäksi tässä ehdotetaan sitä, että laajennettaisiin soveltamisalaa suhteessa niihin syihin, jotka ovat johtaneet irtisanomisiin. Hyväksyttäisiin esimerkiksi automaatio tai digitalisointi tai siirtyminen matalahiiliseen talouteen tällaisiksi syiksi. Tämä siis vain muistutuksena näistä päämuutoksista, ja parannukset, joita komissio ehdottaa. Ja päätöksentekoprosessin suhteen olisin samaa mieltä siinä, että kannattaa pohtia huolella sitä yksinkertaistamista, joka saataisiin aikaan sen suhteen, että meillä on vain yksi lainsäädäntökappale, joka kuitenkin tarjoaa vielä parlamentille valtuudet toimia tämän päätöksen suhteen. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos, herra Presa. Kirjasimme ylös huomionne. Minä olen ollut tässä valiokunnassa heinäkuusta 2014 alkaen. Aina kun näen näitä mietintöjä, en ole koskaan nähnyt sellaista kantaa, kun haluaisi muuttaa komission ehdotusta koskaan. Joka kerta annamme suostumuksemme. Eli ehkä voisi miettiä, Onko tämä hiukan raskassuotuinen menettely? Ehkä voitaisiin jotenkin delegoida päätösvalta niin, että päätös saataisiin nopeammin. Varsin usein puututaan tilanteeseen, kun irtisanomisista on jo kulunut vuosi pari. Silloin se menetään merkityksensä. No niin, herra esittelijä, tämä riittäköön. Tämä oli viimeinen aihe esityslistallamme. dos Santos, loppusanat. muito brevemente, agradecer muito. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Se, mitä puheenjohtaja otti esiin, kuinka ratkaistaan tämä kysymys. Olemme nyt saaneet paljon tietoa komissiolta ja haluaisin toistaa, että yleisesti ottaen olen komission ehdotuksen kanssa samaa mieltä. Se parantaa nykytilannetta mutta se työ, joka meillä on vielä edessämme, tai se työ, jonka komissio nyt on tehnyt, sitä voidaan entistäkin parantaa. Se on nyt meidän tehtävämme. Kiitos. Kiitos, herra esittelijä. Onko muita asioita? Onko jollain jotain sanottavaa muissa asioissa? Ei. No niin, kollegat. Seuraava kokouksemme on 13. syyskuuta Strasbourgissa. Niin, päätämme lähes puolitoista tuntia etuajassa. Tästä on syytä olla iloinen. Olemme olleet tehokkaita, siinä sitä lisäarvoa ja keskustelukin on ollut laadukasta, koska kaikki on hyvin valmisteltua. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa, näin päätämme kokouksen. Ja nyt käännyn tässä koordinaattoreiden puoleen kokouksen oli tarkoitus alkaa 17.30. Eli tunnin ja 22 minuutin päästä. Ehkä voisimme siirtää sitä aiemmaksi ja minun oli tehdä Depre ei voi olla ennen viittä paikalla. Sopiko teille, että me aloitamme kello 17:30 kesken? Eider. On vähän kiusallista tietenkin, koska heillä on tärkeitä asioita hoidettavanaan. Herra José Manuel Fernández. 17 Kello 17. Sopiko? Koordinaattorit kello 17 tässä salissa.